Okay, colleagues. No niin, kollegat, jospa kävisitte istumaan, koska meillä on aika pitkä esityslista ja kello 17 sitten tänne tulee kollegoita Afetista ja budjettivaliokunnasta. Ja tästä syystä me olemme tässä valtavassa salissa tänään iltapäivällä. Tämä on suurempi kuin se, missä valiokuntamme yleensä kokoontuu. Voimmeko nyt sitten siirtyä kohtaan yksi? Esityslistan hyväksyminen haluaisin kertoa muutoksen kohdassa 13. Siellä sanotaan, vai sanotaanko? Aha, ei. Mutta siis kerron kuitenkin, että sanoimme ihmisille, että Federica Mogherini, korkea edustaja ja komission jäsen Katainen olisivat tänään täällä puhumassa Euroopan kestävän kehityksen rahastosta, mutta valitettavasti nyt sitten komission erityiskokous on kutsuttu koolle, joten komission jäsenet eivät ole paikalla, vaan meillä on täällä pääjohtajia komissiosta. Manse Visia muista pääosastoista ja nimet kerron sitten, kun pääsemme siihen kohtaan. Ja tämä on siis sitten yhteiskokous AFETin ja budjettivaliokunnan kanssa voimmeko siirtyä, voimmeko hyväksyä esityslista nyt tässä muodossa ja siirtyä kohtaan kaksi. Minulla ei ole ilmoituksia, joten tämä oli nopeasti hoidettu. Kohta kolme, pöytäkirjojen hyväksyminen 12. joulukuuta 2016 ja 6. helmikuuta 2017 nämä pöytäkirjat löytyvät sieltä papereista. Ja jos teillä on huomioitavaa, niin ilmoittakaa sihteeristölle kokouksen loppuun mennessä. Mikäli mitään huomautettavaa ei tule, nämä hyväksytään. Kohta neljä, koordinaattoreiden päätösten hyväksyminen. Sama tässä pätee. Täällä on pöytäkirjat 11. ja 25 tammikuuta ja ilmoittakaa, jos on jotakin huomautettavaa, muuten nämä hyväksytään. Sitten komission ilmoitukset. Kohta viisi. Tiedän, että ulkosuhdehallinnolla on jotakin sanottavaa. Onko komissiolla tässä jotakin kerrottavaa? Mutta sitten eh, herra Filiberto Seriani eh, eh, ulkosuhdehallinnosta haluaa sanoa sen. Olkaa hyvä. Thank you, thank you, chair. Anteeksi, en nähnyt teitä. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, haluan ilmoittaa teille, että ulkosuudenhallinto ja komissio ovat pyytäneet EDF ja DCI-instrumentin kautta pyytämään mukaan monivuotiseen paikallisiin ohjelmiin. Jos muutoksia tarvitaan, uuden Agenda 2030 kestävä kehitys viitekehyksen takia. Valtuuskuntia siis pyydetään tekemään arviointi, johon kuuluvat meidän sitoumuksemme perusarvoihin, kumppanuus maidemme kanssa, erityispainopiste, sukupuolten tasa-arvo ja mitä tulee sektoriaalisiin prioriteetteihin, me myös pyydämme valtuuskuntia vahvistamaan politiikkaa, dialogia, kestävää kehitystä ja työpaikkojen luomista, uudistuvia energiamuotoja ja turvallisuuskehitystä. Tämä arviointi pyydetään suorittamaan tulevan kuukauden kuluessa ja meidän kansallisten ohjelmiemme puolivälitarkastelun puitteissa tullaan sitten käsittelemään nämä arvioinnit ja mietitään myös yhteistyön modaliteetteja mukaan lukien budjetti, tuki, trustfundin käyttö ja blendin käyttö erilaisten lainojen ja tukien muodossa. Ja tämä tulee puolivälitarkastelun siis mukaan kuulemisten jälkeen tulipa muutoksia tai ei tähän puolivälitarkasteluun. Eli tätäkö, tämänkö teette? Kyllä pitää paikkansa. No niin, kollegat, tässä tietoa siitä, että prosessi on käynnissä. Paljon kiitoksia. Nyt voimme siirtyä sitten kohtaan kuusi ja kyseessä ovat äänestykset. Ja meillä on tässä ensimmäisenä lausunto palmuöljyn, palmuöljyn ja sademetsien metsäkaton liittyen. Ja kyseessä on lausunto ympäristövaliokunnalle. Eikö niin? Lausunto Heiti, olet esittelijä. Haluatko kertoa nopeasti? Haluatko sanoa muutaman sen, mistä äänestämme? Kiitoksia. Me äänestämme nyt lausunnosta, joka annetaan ympäristö- joka ympäristövaliokunta antaa. Tämä koskee palmuöljyä, sademetsien metsäkatoa ja erityisesti ympäristönäkökulmaa varjostelijoita haluaisin kiittää. Oli mahdollisuus jälleen kerran löytää hyvin paljon yhteneviä seikkoja eri näkökulmista. Me toivottavasti tämä kompromissi nyt pysyy voimassa. Kiitos. Selvä. Kiitoksia, että puhuit lyhyesti. Ja nyt ensiksi testaamme, voisivatko kaikki painaa nappia. Katsotaan, että toimivatko koneet. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Kaksikymmentäkolme on äänestänyt kaikki äänestäneet. Äänestys päätyy ja tämä toimii, eikö niin? Se toimii. No niin, täydellistä. Koneet toimivat, joten Aloitamme tarkistuksesta yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tarkistus seitsemän. Se lienee hylätty, mutta äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Se on hyväksytty. Hyväksytty yhden äänen enemmistöllä. Tarkistus kahdeksan puolesta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 vastaan. Tyhjää. Tämä on varmastikin hyväksytty, mutta tarkistetaan kompromissi kaksi. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Kyllä, hyväksytty. En nyt näe teitä kaikkia tässä yhdellä silmäyksellä. Tarkistus 14 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sitten seuraavaksi siirrymme neljä, anteeksi, 24 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty, 25 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty, 28 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty, 29 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty, kompromissi kolme puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan 30. Äänestys alkaa. Jotka kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus. Kompromissi neljä puolesta vastaan, tyhjää, hyl- hyväksytty. Suullinen tarkistus 1, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 36 puolesta, anteeksi, 37 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 39 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 40 puolesta, vastaan, tyhjää hylätty. 42 puolesta tarkistetaan 41. Anteeksi, 40, niin siis 40 ja 41 yhdessä tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Olet oikeassa. Loistavaa. Hyvä tarkistus. 43 raukeaa. 45 seuraavaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Suullinen tarkistus 2 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kuusi puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 59 puolesta vastaan. Tyhjää. Tämän tarkistamme. 59 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 64 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 64. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Niukin naukin. 65 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. 65. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. 66 puolesta vastaan. Ää, tässä äänestettiin uudestaan, koska tämä oli hyvin tiukka. Ei sitä nyt voi enää toistaa no siis siinä oli yhden äänen tappio kyseessä, niin siis 66 seuraavaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten äänestetään lausunnosta kokonaisuudessaan nimenhuuto äänestyksenä. Äänestys alkaa. Työjärjestyksen mukaisesti jopa lausunnossa äänestys päättyy ja se on hyväksytty suurella enemmistöllä. Onnittelut Heidi Hautalalle ja paljon kiitoksia. Seuraavaksi siirrymme kohtaan seitsemän äänestys vastuuvapaudesta 2015 yleisessä talousarviossa 11 EKR. Valmistelija on Paul Rybik. Haluaako hän käyttää puheenvuoron? Ei. Suoraan äänestykseen. Selvä. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kolme puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty neljä puolesta, vastaan tyhjää neljä. Tarkistetaan nelonen. Äänestys alkaa tarkistuksesta neljä. Äänestys päättyy. Hyväksytty kahden äänen enemmistöllä. Tarkistus viisi puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty kuusi kahdessa osassa. Ensimmäinen osa kuutosesta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan toinen osa tarkistuksesta. Kuusi äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistetaan myös tämä. Tarkistus 7. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 8 puolesta. Vastaan. Tyhjää. No tarkistetaan. Tarkistus 8. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hylätty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää. Voimmeko tarkistaa tarkistuksen yhdeksän? Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 10 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 11 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 12. Äänestys alkaa. Kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten päätöslauselma äänestys nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Koko asia äänestyksenä, Äänestys päättyy. Ja hyväksytty suurella enemmistöllä. Onnittelut edustaja Ryybikille. Sitten siirrymme kohtaan kahdeksan. kohta kahdeksan siis kyseessä. Tämä on siis kahdeksan, niin kohta kahdeksan, sanoo puheenjohtaja. Äänestys komission vastuuvapaudesta. Tarkistus yksi puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus kolme puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistetaan, tarkistus kolme äänestys alkaa. Olet kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Tämä on hylätty. Tarkistus neljä kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 5 ka- kahdessa osassa niin ikään. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ai, anteeksi, tämä tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty pienellä enemmistöllä. Ää, tarkistus 6, jälleen kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tarkistetaan toinen osa. Tarkistuksesta kuusi äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan. Tarkistetaan seiska. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus kymmenen kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää. No en tiedä, mitä sosialistit tekevät. Toinen osa, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty yhden äänen enemmistöllä 11 puolesta, 11. Niin, anteeksi. Olkaa hyvä. Elnézést kérek, az előző szavazást én hiába próbáltam nyomni, nem jelent meg. Tässä minä yritin äänestää painon nappia. Voisitko toistaa vielä? Niin edellisessä äänestyksessä minä pyritin yritin painaa nappia, mutta tästä huolimatta minun ääneni ei tullut lasketuksen mukaan. The last vote. Korttiin ei toiminut tuossa viimeisessä äänestyksessä vai? Niin, siis painottako nappia, mutta mitä ei tapahtunut. Can we just send to again? We check it again because... Tarkistetaan uudestaan kymppi. Niin, niin, mutta siis tässä ilmeisesti kortti ei toimi. Voitteko pistää korttinne? No, sama periaate. En antaisi herra Frunzulikan äänestää uudestaan. Eli tarkistamme nyt tämän kortin eh, seuraavaan äänestystä varten. Eli se oli 12.10 se tulos. Tarkistamme seuraavaan. Ja jos kerrot ennen äänestystä, siis emme tarkista tätä, vaan siirrymme seuraavaan. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 13. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Ja korttisi toimii, näen sen. Mutta nyt se, nyt se toimii. Kyllä, kyllä. Ovatko... You have to take the floor properly. Let me close this vote. Ensin päätämme tämän äänestyksen. Äänestys on päättynyt. Tämä on hyväksytty. En antanut kollegan äänestää uudestaan. Minulla oli sama pyyntö aikaisemmin Frunzulikalta. Kun äänestyksestä on ilmoitettu, niin sitä ei voida käynnistää uudestaan. Niin, niin kyllä, nyt niin tässä äänestyksessä se ei vaikuttanut mitenkään, koska tulos oli 12.10 joka tapauksessa. Hänen täytyy sanoa tämä ennen kuin äänestys esitetään ja sanoa, että kortti ei toimi. Äänestyksestä oli jo ilmoitettu, tämä on nyt käyty kaksi kertaa tämä keskustelu, äänestyksestä ilmoitettiin ja täytyy nyt ilmaista asiansa ennen sitä kun äänestystulos ilmoitetaan, en voi sanoa, että voimmeko äänestää uudestaan, koska ihmiset eivät kiinnitä huomiota, he unohtavat. Eli ei voida toistaa äänestyksiä, koska ihmiset unohtelevat. Jos kone ei toimi, pyydän, että siitä kerrotaan ennen kuin, eli siis käsi ylös ja kertokaa asiasta. Mutta nyt siis kone toimii ja tämä asia on selvä. Sama täysistunnossa ja muuallakin, sama käytäntö. Loppuäänestys nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Has everybody... Ovatko kaikki äänestäneet? Kaikkien koneet toimivat. Äänestys päättyy. Ja tämä on hyväksytty suurella enemmistöllä. Kiitokset valmistele rybikille. Ja näin päätimme äänestykset. Jos ette jää, jää tänne enää, niin pyydän, että lähdette hiljaisesti niin, että voimme siirtyä käsittelemään seuraavaa asiaa. Okay, colleagues, we now move on to item nine. No niin, sitten kohdat 9 ja 10. Käsittelemme nämä yhdessä, koska ne ovat todella tiivisti kytköksissä toisen Molemmat liittyvät Euroopan komission uuteen investointisuunnitelmaan, ulkoisen investointisuunnitelmaan ja e- ehdotukseen. Eli tämä liittyy kahteen lausuntoon, ulkoisiin toimiin liittyvän takuurahastoon ja investointiprojekteihin EUn ulkopuolella Tämä liittyy sääntöön 55 työjärjestyksessä ja budjettivaliokunta on tässä vastuuvaliokunta. Ensimmäinen lausunto, joka liittyy takurahastoon ulkoisille toimille. Tarkoituksena on Euroopan investointipankin lainanantomandaattia kasvattaa ja toinen liittyy asetuksiin takuu ulkoisiin toimiin liittyvän takuurahaston toiminnasta. Se, mitä komissio tekee, se suunnittelee ulkoista investointisuunnitelmaa, ja tähän liittyvät nämä elementit ja Euroopan kestävän kehityksen rahasto, ja kello 17 tänään meillä on yhteinen tapaaminen budjetti- ja valiokunnan kanssa. Käymme keskusteluja EKKRstä, joka on toinen osuus tätä pakettia, ja paketin tarkoituksena on edistää investointeja, yksityisiä investointeja kehittyvissä maissa. Se on paketin tavoitteena. Meillä on esittelijä molemmista aiheista Nirsh Deva, ja nyt annan puheenvuoron sitten sinulle. Kiitoksia. Nyt kun mainitsitte takuurahastot, ulkoisitoimiin liittyvät takuurahastot ja nämä äh, investointihankkeet rahoitustoimit, niin ensimmäiseksi komission ehdotus siitä, että se ottaisi Euroopan investointipankilta tämän kontrollin itselleen. Äh, Tämä on siis komission ehdotus, että se hallinnoisi omaisuuserät hallintaansa Euroopan investointipankilta. Tämä täytyy neuvostosta käsittää. Ja kun 7 miljardia euroa on jo komission hallinnan alla, niin sillä on nyt asiantuntijuus tällä alalla. Ja siirto komissiolle tuottaa investointivolyymin, joka on 66 miljoonaa euroa se, että komissio ottaisi hallinnoitavakseen tämän takuurahaston Euroopan pankin ja tilintarkastajien pitäisi valvoa takuurahastoa. Tätä varten tarvitaan ulkoinen vaikutusten arviointi tilintarkastustuomioistuimen toimesta kaksi vuotta sen jälkeen, kun rahoituserien hallinnointi on siirtynyt Euroopan investointipankilta Euroopan komissiolle. Sitten toiminnallisen tehokkuuden. Jos se kärsii, jos syntyy kuilu, niin silloin hallinnointi pitäisi siirtää takaisin Euroopan investointipankille. Tästä voidaan keskustella sen jälkeen, kun on kuultu eri tahojen kannat. Mennäkseni kohtaan kymmenen. Öö, on syytä tutkia Euroopan investointipankin roolia ulkoisen investointi ohjelman kannalta. Jos tämä tehdään hyvin, tämä saattaa ruokkia työpaikkojen syntyä ja kestävää kehitystä merkittävästi erilaisten kumppanuuksien kautta, tukea pk-yrityksiä ja mikroyrityksiä, vapauttaa maalla varoja EUlta ja sen jäsenvaltioilta, rahamarkkinoilta ja yksityiseltä sektorilta. Tällä hetkellä ennennäkemättömät haasteet rasittavat Euroopan investointipankin ja rajoittavat sen toimintamahdollisuuksia eri mantereilla – ulkoisen lainanannon katto, jota komissio ehdotuksessaan ehdottaa, voisi ottaa tätä 50 prosenttia nykytasoon olisi tuo taso. Me ehdotamme, että ylimääräinen 3,55 miljardia euroa myönnettäisiin, se auttaisi Euroopan investointipankkia pitämään ulkoiset toimintonsa tämänhetkisillä tasoilla ja mahdollistaisi tällaisten vahvistusvoimistamispakettien luomisen kriiseihin. Meidän pitää katsoa pitkäänllä tähtäimellä kestävää kehitystä, työllisyyden kasvua ja talouskasvua ja meidän on annettava, annettava kaikki energiamme pakolais- ja muuttoliikekriisin ratkaisemiseen. Tällä hetkellä me juoksemme sokeana ja yritämme päästä tästä ongelmasta eroon, unohtaen, että 20 vuoden päästä Euroopan väkimäärä tulee olemaan noin 400 miljoonaa ja Afrikan noin 2 miljardia. Jos me emme auta Afrikkaa pitkällä tähtäimellä ja luo sinne työpaikkoja ja muuta, niin mitä sitten on tulossa? He tulevat tänne. Eli se, mitä me olemme nyt nähneet pakolaiskriisin muodossa ja Lähi-idässä ISISiä ja muuta, eh, ISISin ja muuhun liittyen, niin tämä on aivan pikkujuttu sen kriisin rinnalla, mikä tapahtuu, kun kahdella miljardilla ihmisellä ei ole muuta tekemistä kuin lähteä pois kotiseuduiltaan, ellemme me luo taloudellisia edellytyksiä kestävälle kehitykselle ja kasvulle Afrikassa. Meidän suunnitelmamme on siis se, että meidän tulee katsoa kauas eteenpäin tuohon ajanjaksoon ja auttaa noita maita kehittämään potentiaaliaan ja käyttämällä tätä erinomaista äh, käytettävissämme olevaa apuvälinettä suuri enemmistö ihmisistä, jotka elävät kehittyvissä maissa, äh, joista 98 prosenttia äh, pakolaisista ja 99 prosenttia sisäisistä pakolaisista tulee, niin kestävän kehityksen vuosituhat tavoitteiden puitteissa ja lyhyen aikavälin pakolaisen, pakolaistoimien kontekstissa me haluamme myös tukea PK-yrityksiä eh, parempaan lainansaantiin ja auttamalla niiden pääsyä kehittyville markkinoille muun muassa lainan saannin helpottamisella, pääomittamislähteiden avaamisella ja uusien työpaikkojen. Ja näin ne pystyvät avaamaan työpaikkoja, uusia työpaikkoja. Ja sitten tämä väestö, joka siellä asuu, pitäisi saada pysymään siellä niin, etteivät he lähde tulemaan tänne Eurooppaan. Tässä meidän tavoitteemme. Um, oikein paljon kiitoksia. Meillä on täällä varjoesittelijöitä. Ensimmäinen on edustaja Rybisch, EPP. ja sitten seuraavat tulevat tämän jälkeen. Edustaja Rybisch. Ensinnäkin haluaisin kiittää kollega Devaa oikein paljon, koska hän todellakin esitti asian täsmällisesti ja ja ensisijaisesti täällä parlamentissahan kyse on siitä, että tilintarkastustuomioistuimen valvonta oikeus täytyy taata, koska se on tae sille, että määrärahat käytetään optimaalisesti. Ja me haluamme totta kai valvoa sitä, että onko komissiossa tai parlamentissa täytäntöön pantu nämä ohjelmat optimaalisella tavalla. Ja siinä kohdin, että se tapahtuu kaikkein tehokkaimmin. Tämä tulosbudjetointi on lähestymistapa, jonka me olemme valinneet, jotta voisimme veronmaksajien maksut ja varat käyttää tehokkaimmalla mahdollisella tavalla. Tämä on hyvä ehdotus, mutta kuitenkin meidän täytyy sitä tarkastella. Ja katsoa, mitenkin, miten tilintarkastustuomioistuin mukana ja totta kai eh, parlamentti, budjettivalvonta, valio, kunnan kanssa saa mahdollisuuden saada oikeaikaista tietoa ja niin, että asiat dokumentoidaan myöskin lukujen osalta oikea-aikaisesti ja haluamme katsoa myöskin, että missä Euroopan unionin talousarviossa ja komission talousarviossa mihin sitten tuo oikeusperusta luodaan ja miten se sitten kauden loppuun mennessä otetaan huomioon. Eli tämä, tässä nyt tärkeää on se, että määrärahoja käytetään tavoiteperusteisesti ja kritiikkini kohdistuu siihen, että meillä on liian vähän menestystarinoita joita voisimme viestittää eteenpäin Euroopan kansalaisille, mutta myöskin muiden maiden kansalaisille siinä kohdin, että miten määrärahat käytetään ja millaista hyötyä eh, näillä varoilla on kehitysmaiden kansalaisille. Tämä ei toimi avoimesti, raportointia on kovin vähän. Ja koska me olemme kehityspoliittinen valiokunta, meillä on oikeus myöskin tämä kehityspolitiikassa ottaa keskiöön, eli juuri ne tekijät, että mihin määrärahat virtaavat, millaisia tavoitteita saavutetaan näillä määrärahoilla. Ja on hyvä, jos komissio nyt vahvemmin ja paremmin myöskin tulevaisuudessa viestii näistä asioista, että komissio siis todellakin käyttää määrärahoja vastaavalla tavalla. Me kaikki olemme varmastikin hyvin kiinnostuneita varsinkin nyt pakolaiskriisin puitteissa muuttaa politiikkaa, koska me olemme nähneet, että valitettavasti politiikkamme tähän mennessä ei ole tuonut niitä tuloksia, joita kehityspolitiikka valiokunnassa olisimme toivoneet. Ja keskittyminen maaseutualueisiin on otettava keskiöön, politiikan keskiöön, varsinkin kun otetaan pk-yritysten itsenäis, itsenäisen toiminnan vahvistamista. Tämä on tärkeää. Tiedämme, että itsenäisyys naisille on yksi tavoite perusteista välineistä parantaa tehokkuutta ja se, että edistetään pk-yritysten tai naisten johtamien pk-yritysten toimintaa. Näitä välineitä ei ole, joten todellakin toivoisin komissiota, joka tätä ohjelmaa, että tässäkin asiassa se tarkastelisi miten tässä voitaisiin edistyä vielä paremmalla tavalla. Ja nyt todellakin on tarpeen, että toimimme tässä mahdollisimman pian. Kiitos. Thank you, Mr. Kiitoksia seuraavaksi edustaja Frunzulika. Thank you very much, madam. Paljon kiitoksia rouva puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Aivan aluksi haluaisin kiittää esittelijää hänen valtavan hienosta työstään. Itse asiassa tämä ehdotus äh, muokkaisi olemassa olevaa asetusta. Ensinnäkin äh, se ottaisi EIPn rahoitustoimista saatavat äh, tulot uudeksi takuurahaston osaksi ja tämän takuurahaston nykyisen 9 prosentin tason muuttaminen niin, että kokonaisuudessaan Nämä lainat maksettaisiin takaisin. Talousarvio tekisi mahdolliseksi suojella lisäriskeiltä ähm, EIPn lisärahoitusoperaatio. Tämä on erittäin hieno asia. Ähm, vakuusrahastosta EIPn kautta tämä hallinnointi siirrettäisiin komissiolle. Tarkoituksena on konsolidoida nämä komission toimet entuudestaan neljännekseen komissio tulee vuosittain tarjoamaan parlamentille, tilintarkastustuomioistuimelle ja neuvostolle kertomuksen äh, takuurahaston hallinnoinnissa. Tämä on erittäin hieno asia. Se tarjoaisi tarkempaa tietoa, joka perustuu olemassa olevaan rakenteeseen eri toimielinten välillä. Samalla, kuten mainitsin, olemme samaa mieltä äh, ehdotuksen kanssa, mutta samaan aikaan haluaisin kuitenkin käsitellä esittelijän hyvän ystävämme eh, Nisdivan varapuheenjohtajamme kantaa siitä, että olisi tarpeen tehdä ulkoinen vaikutusten arviointi, joka tapahtuisi siis tilintarkastustuomioistuimessa kaksi vuotta toimen jälkeen. Tässä moni asia kyllä voi muuttua kahdessa vuodessa. takuun rahastosta EIPlle sieltä komissiolle, siksi me ehdotamme että esittelijä ottaisi huomioon mahdollisesti myöskin arvioinnissa tämän 9 prosentin tavoitteen ja 10 prosentin kynnysarvon. Ja että takurahaston hallinnon työtettäisiin tähän vuosikertomukseen mukaan. Paljon kiitoksia vielä kerran esittelijälle. Kiitokset kaikille teille. Kiitos. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Edustaja Marceleessi seuraavaksi vihreästä ryhmästä. Kiitoksia. Minä keskityn toiseen kohtaan, eli tähän takuurahastoon, EUn takuumentamisesta investointipankille ja niin edelleen. Me tulemme esittämään muutamia tarkistuksia ja ensinnäkin muistuttamaan siitä, ja olen iloinen, että meillä on tämä Pariisin sopimuksen puitteissa tämä sitoumus, niin meidän täytyy muistaa, että meidän ei pidä pyrkiä kahteen celsiusasteeseen, vaan puolentoista celsiusasteeseen. Ja siihen olemme siis Pariisin sopimuksessa sitoutuneet, mutta meidän täytyy kasvattaa kunnianhimoamme eikä laskea sitä. Ja erityisesti Etelän maiden kanssa ja niinpä Euroopan investointipankin kanssa täytyy keskustella siitä, minkä tyyppisiä tukia ja minkälaisia toimia, minkälaisia toimia ryhdymme fossiilisten polttoaineiden suhteen. Ja aika huolestuneita olemme myös tästä uudesta korkean tason horisontista, joka on syntynyt muuttoliikkeiden syihin. Tässä ehdollisuutta ei voi olla tässä kohtaa. Ja on myös hyvin tärkeää, että todellakin tehokkaasti Euroopan investointipankki taistelee veronkiertoa ja verovilppiä vastaan ja tarkastelee tilannetta maakohtaisesti, jotta verovilpistä päästään eroon. Toinen tärkeä seikka on se, että avoimuuden puutetta on sen informaation suhteen, jota me saamme Euroopan investointipankilta. Me olemme esittäneet pyyntöjä, että investointipankin operaatioista olisi lisää avointa tietoa ja tärkeää on myös se, että Euroopan investointipankki kehittäisi sellaisen politiikan, joka perustuisi ihmisoikeuksiin. Tällä hetkellä näin ei ole ja tämä on äärimmäisen tärkeä asia ja vuoden 2017 loppuun mennessä tämä politiikka täytyy kehittää niin, että mikään Euroopan investointipankin investointi ei suoraan tai epäsuoraan aiheuttaisi ihmisoikeusloukkauksia. Tätä aspektia tulemme pitämään esillä tässä prosessissa. Kiitoksia. Um, thank you very much. I haven't had any... Paljon kiitoksia. Haluaako joku muu vielä käyttää puheenvuoron? Jos ei, kuulen komissiota. Voit palata sitten tämän jälkeen. Yeah, you can. Yeah, of course. Go on. Kyllä, kyllä sekin käy. Ole hyvä. I want the commission to... Haluan, että komissio vastaa tähän meille ei ollut helppoa sopia tästä omaisuuserähallinnasta ja sen siirrosta peltä komissiolle. Sitten komissio säästäisi rahaa, se oli tietysti tärkeä asia, mutta olen liikemies, olen toiminut Lontoossa, tiedän miten varoja kasvatetaan. Ja kun puhun lyhyesti tästä Lontoon ihmisten kanssa. Jos nyt on hanke, jonka suuruus on miljoona euroa, nyt tarvitaan aikaa, jotta voidaan arvioida, miten hyvä tämä on. Eli täytyy katsoa suunnitelmia, liiketoiminta ja due diligence ja juridinen pohja täytyy tarkistaa, markkinoita täytyy tutkia ja työntekijöiden työskentelytapoja täytyy tarkastella ennen kuin varat sijoitetaan. Ja kaikki tämä kestää jos nyt arvioidaan, niin jokainen miljoona euroa vaatii noin, siis me uskomme noin 15 henkilötyöpäivää. Se on keskimäärin, eli 15 miestyöpäivää miljoona euroa kohti. Jos nyt tarkastelemme 68 miljardia euroa, Tämä on noin 23 000 henkeä, jota tarvitaan, joten haluaisin saada komissiolta näkemyksen, miten se uskoo, että se voi nyt hoitaa tämän suuren rahamäärän ja miten se prosessoi liiketoimintasuunnitelman, SWOT-analyysin, markkinaehdot, kilpailutilanteen arvioinnit ja niin poispäin tässä toimessa, jonka se nyt ottaa hoitakseen Eli me annamme rahat komissiolle, komissio lähettää ne kumppanipankeille tai jollekin kehittyvissä maissa, ja näiden maiden täytyy sitten arvioida hankkeet paikan päällä, ja sitten ne suosittelevat rahoitusta tai ei. Eli tässä kohtaa tämä koko asia voi sitten mennä pieleen, tai sitten kaikki voi mennä hyvin, eli saadaan hyötyä, ja sitten rahat voidaan palauttaa lainanantajalle, ja siitä tulee sitten myönteinen kehä, missä toiminta lisääntyy kehittyvissä maissa. Jos sitten ajatellaan noidan kehää, niin rahaa katoaa, joten minun todellakin täytyy ymmärtää, että kuinka moni komissiossa tätä hallinnointia tekee. Kuinka monella hallinnoijalla on kokemusta yritysmaailmasta tässä kysymyksessä? Okay, so... Kiitos. Eli tässä oli kysymys komissiolle. Minullakin on kysymys ennen kuin komissio vastaa. Tämä liittyy hiukan edeltävään. Meillä on kerrottu, että tämä on osa EIP-pakettia. Se on kattava paketti. Ja puhumme takuurahastosta ja EKKRstä myöhemmin, mutta voisitko ehkä kertoa, miten nämä täydentävät toisiaan? yritän ymmärtää. Ne nyt laitetaan pakettiin. Sanotte, että asioiden täytyy muuttua. Mikä, mikä näiden rahastojen ero on vai, vai onko tarkoitus hoitaa niitä yhden hallinnointijärjestelmän rakennelman kautta, niin kuin tässä sanottiin, minulla on täällä eri nimiä. En näe tätä ensimmäistä. Martial Maren, ECFin pääosastosta – ja Weinberg myöskin. En tiedä, kuka täällä on paikan päällä. Joku on myöskin Defkosta paikalla, eli Ekfin ensiksi ja sitten Defko-pääosasto. Thank you very much. I'm... Kiitoksia. Minä olen Sam Rayburn. Ja kiitoksia radevalle eh, esittelijälle hänen mietinnöstään. Ehkä aloitan EFSTn ja tämän ehdotuksen täydentämään riittävyydestä. Näistä keskusteltiin viime syyskuussa ja molemmat olivat osa ulkoista investointisuunnitelmaa. Me näemme ne toisiaan täydentävinä ja ELMn laajentaminen tulee olemaan jo monen kymmenen vuoden ajan toteutetun prosessin jatkoa ja toivomme, että tässä tehdään eh, uusia standardeja EL, e, Euroopan investointipankin lainoille uudella korkean tason tavoitteena niin, että sellaisten eh, että migraatiokriisistä kärsineiden yhteisöjen elämää vahvistetaan tätä kautta. Se, mitä me näemme EFSTn alla, on pikemminkin uusi takuu, ei ELM vaan uusi takuu, joka avattaisiin monille kansainvälisille rahoitusinstituutioille, eh, mukaan lukien Euroopan investointipankki, jotka käyttäisivät tätä takuuta innovaattisilla tavoilla, ei pelkästään standardinomaisesti, vaan eh, perinteisesti, vaan tämä uusi takuu jotta sellaisia äh, äh, yksityisen sektorin investointeja voitaisiin toteuttaa ei pelkästään eteläisessä Afrikassa, vaan myös itäisessä siitä itään. Nämä kaksi tuotetta ovat aika erilaisia ja ne täydentävät tosiaan toisiaan, eivät päällekkäisiä. Ja lisäksi täytyy sanoa, että se, että Euroopan investointipankki kaikki otetaan mukaan tähän strategiseen toimintaan uuden EFSDn hallinnoinnissa. Mm, sen pitäisi mahdollistaa se, että millä tahansa avulla tai lainalla olisi sitten mahdollisuus pohtia sitä, minkä sateenvarin alle tämä, minkä ohjelman alle tämä laitettaisiin. Eli jos Euroopan investointipankki on tässä mukana, niin sitten tätä olisi mahdollisuus pohtia mitä tulee vielä tähän takuurahastoon, niin en varmaankaan pysty tässä nyt antamaan ihan viimeisiä tarkkoja lukuja. Juuri nyt olen pahoillani siitä, mutta me olemme todella valmistelleet tätä hyvin paljon ja meillä on hyvin yksityiskohtaiset selostukset olemassa. Voin jakaa ne valiokunnan jäsenille, jos niin toivotte. Eli tämä on meidän kantamme on hyvin yksinkertainen. Tämä on tosin hieman tekninen seikka, mutta meillä on nyt henkilökunta, välineet ja prosessit tämän ähm, äh, omaisuuserähallinnan toteuttamiseen omiin voimin. Ja me teemme sen nyt sitten tämän, näiden ulkoisten valtuuksien välityksellä ja nyt me näemme mahdollisuuden säästää rahaa sitä kautta, että tämä varanhoito voitaisiin toim- käyttää, käyttää näin. Ja nyt sitten 66 miljoonaa lisää. Ja vielä yksi ehkä seikka tuosta mietintöluonnoksesta. Siinä on mukana tämä lista näistä mahdollisista maista ja olemme konsultoineet es kollegoita tästä asiasta ja olemme sitä mieltä, että jos Venäjä otettaisiin pois tuolta listalta, niin se veisi meiltä pois sellaista joustavuutta, mitä me tarvitsisimme tulevina vuosina erilaisten kontaktien muodossa ja eh-, estäisi tavoitehakuisen ehm, paluun Venäjälle ja toiminnan uudelleen käynnistämisen siellä. Tällä hetkellä hän se on kiellettyä 2014 neuvoston päätelmien nojalla, mutta eh, tavallaan jos Venäjä ei poisteta tuosta listalta, niin sitten paluu normaaliin olisi eh, mahdollisempaa ja helpompaa. Kiitos. Um, Esittelijä, ei anteeksi, vielä Defkosta joku, en nyt tiedä kuka, en muista nimiä. My name from DigiDefco. Crystal Peters äh, defco osastosta En halua nyt äh, etukäteen käydä jo keskustelua, joka liittyy tähän EFSD kestävän kehityksen rahastoon, jota käymme siis kello viisi. Uskoakseni kollega vastasi tähän jo kuuluviin kysymyksiin. Kiitos. Investointipankista joku on täällä. Ai, anteeksi, se ei lue täällä minun papereissani. Maria Shore Barragan äh, investointipankista, mutta lyhyesti. Thank you. Kiitoksia. For giving a... Kiitoksia paljon, kiitoksia siitä, että saimme puheaikaa. Olen äh, Maria Schaubergan, olen äh, toiminnallinen johtaja Euroopan investointipankissa ja huolehdin Afrikan, Aasian ja Latinalaisen Amerikan toiminnoistamme. Eli monet asiat, jotka liittyvät tämän päivän keskusteluun, koskevat nimenomaan näitä alueita, joista minä vastaan. Haluaisin tässä kes- käsitellä kahta asiaa varainhoitoon ja täydentävyyteen, eli ulkoiseen rahoitusvaltuuteen ja ulkoiseen suunnitelmaan liittyen. mitä tulee ulkoiseen varainhointoon, Tässä todettiin, että jälkiruoan olemassaolon todistaa sen syöminen. Ja e, tässähän todellakin investointipankki on kyseisessä roolissa nyt todennäköisesti kaikkein paras ratkaisu olisi se, että jätämme Euroopan unionin viralliselle pankille tämän varanhoitokysymyksen ja että teemme ehdotetun arvioinnin sen jälkeen ja sen tuloksien perusteella päättelemme, onko parempi jättää nämä varainhoitotehtävät EIPlle vai siirtää ne sitten komissiolle. Se, että nyt yhtäkkiä eh, tekisimme tämän siirron, tekisimme arvioinnin vasta myöhemmin, toiminta ei ole kestävällä pohjalla. Emme epäile komissiota, mutta kuitenkin EIPssä, investointipankissa, meillä on pätevää asiantuntevaa henkilökuntaa. Ja sitten mitä tulee täydentävyyteen ulkoisen äh, toimintasuunnitelman ja ulkoisen lainanantovaltuuden välillä. Ulkoinen suunnitelma on ollut olemassa jo vuosikymmeniä. Tämä ulkoinen lainanantovaltuus on uusi asia. Ja se pyrkii kohdentumaan näihin niin kutsuttuihin sokeisiin pisteisiin. Se tarkastelee sitä, minkälaisia rahoitusratkaisuja nykykapasiteetti ei voi tarjota ja tämä ulkoinen investointisuunnitelma – on jotakin, minkä pitäisi puuttua näihin. Pyrimme olemaan kahdentamatta toimintaa. Käytämme olemassa olevaa kapasiteettia, eli siis käyttäkäämme olemassa olevia välineitä ja sitten jos näitä sokeita pisteitä ikään kuin esiintyy, niin sitten ryhdymme uusiin toimiin. Meidän täytyy varmistaa se, että me emme nyt tee moninkertaista työtä tai käytä moninkertaisesti eri talousarvioita sen sijaan, että käyttäisimme Euroopan unionin talousarvion mahdollisuuksia. Kiitoksia. Myös ihan viimeinen vielä. Niin. EIPn ihminen kyllä todellakin otti tässä tärkeän asian esille liittyen tähän arviointiin, mutta ongelma on se, että nyt veloitetaan kuluja, maksuja, mahdollisesti 6 miljoonaa vaikka nyt tässä nyt todellakin tästä ehdotuksesta pidetään kovasti kiinni, niin me olemme taipuvaisia antamaan heille mahdollisuuden onnistumiselle. Mutta Fin pääosasto ei vastannut nyt tähän kysymykseen, kuinka monta ihmistä teillä on käytettävissä, jotka voivat tutkia näitä hankkeita, kun puhutaan PK-yrityksistä ja tuhansista, tuhansista liiketoimintaehdotuksista. Näitä asiakirjoja tulee lukuisia, niissä on erilaisia suunnitelmia, pyydetään rahaa ja se, että tarkistetaan due diligence näistä, niin kuinka monta ihmistä teillä on käytettävissä, jotka voisivat katsoa näitä ehdotuksia sillä tapaa, että rahat eivät katoa. Ja siten että voidaan selkeästi sanoa, että kyseessä on hyvä investointi. Kuka tekee tämän, tämän työn? Kuinka paljon ihmisiä teillä on käytettävissä? Komissio puhui kuunnesta kahdesta miljardista nyt tässä yhteydessä. Niin, tässä en pyydetä mitään tarkkoja lukuja. EIP juuri kertoi, että he ovat asiantuntijoita ja te ette, mutta en ole varma, että tässä takurahaston osalta niin tässä puhutaan hiukan eri asioista, mutta ehkäpä joku voi nyt kertoa, kuka tekee mitä. So I, well, I would agree. Toki minä olen sataprosenttisesti samaa mieltä Euroopan investointipankin kanssa siitä, että me emme ole komissioille Euro- investointipankki, emme melkein tee sen tyyppistä työtä kuin investointipankki telee on muita ammattilaisia, jotka tekevät sen tyyppistä työtä. Heillä on erityinen status Euroopan unionin järjestelmässä ja me teemme yhteistyötä heidän kanssaan. Mutta tämä rahoituserien hallinnointi on hyvin spesifi työtehtävä, hall, takuurahaston hallinnointi jotta EUn budjetti ikään kuin ähm, turvataan äh, sellaisilta äh, leikkauksilta, joita EIPn budjetin saattaa tulla. Ja meillä on ammattilaisia, jotka työskentelevät näiden asioiden puitteissa ja me olemme itse tutkineet omaa toimintakykyämme tällä alalla ja näitä on tietysti vaikea arvioida komission ja EIPn asiantuntijuutta ja ammattilaisuutta, mutta kyllä varmasti vedämme vertoja kuitenkin EIPlle. Eli tämä asia on aivan varmasti selvitetty ja hallinnassa. Kiitoksia. No niin, tämä nyt selvisi. Tarkistus jättämisen määräaika on toinen kolmatta kello 12 äänestänä kolmatta Kiitokset esittelijälle ja kiitokset komissiolle Thank you very much. Kiitos. Okay, colleagues, we can now move on. No niin, kollegat, sitten voimme siirtyä kohtaan 11. Kyseessä on vaatetusalaa koskeva EUn lippulaiva-aloite. Me olemme käyneet keskustelun tähän liittyen pari viikkoa takaperin. Mutta ennen kuin annan puheenvuoron esittelijälle, jotta hän voi kertoa, meille näistä tarkistuksista, joita on 187. Haluan toivottaa tervetulleeksi valtuuskunnan Malista. Tein tämän ranskaksi, sillä valtuuskuntamme on ranskankielinen. Hyvät kollegat, meillä on ilo tänään ottaa vastaan kollegoiden valtuuskunta, jotka ovat Malin kansalliskokouksen edustajia. He ovat vierailulla tällä viikolla Brysselissä. Avoepan puitteissa kyseessä on eurooppalaisten parlamentaarikkojen järjestö Afrikassa. Joten hyvät naiset ja herrat, hyvät Malin kollegat, toivotan teidät tervetulleeksi tänne valiokuntaan. Haluamme todellakin tehdä työtä kehityskysymyksissä AKP-maiden suhteiden kanssa ja toivotamme teille oikein mukavaa viikkoa täällä Brysselissä. Kiitoksia oikein paljon, että tulitte tänne. Kiitoksia malilaisille kollegoille, että he ovat saapuneet paikalle ja Lola Sanchez 187 tarkistusta tehtynä tähän mietintöön ja hän kertoo nyt tästä OECD on myöskin hyväksynyt suuntaviivat vaatetusalaa liittyen. Lola, ole hyvä. Muchas gracias, Linda. Kiitoksia Linda. Ihan ensimmäiseksi haluaisin kiittää kaikkia kollegoja heidän panoksestaan tähän mietintöön tarkistuksen kautta. Niitä oli lopulta 187 kappaletta. Suurin osa niistä rikastaa tekstiä ja vahvistaa niitä ajatuksia, jotka tässä luonnoksessakin jo olivat mukana. Esimerkiksi vetomuskomission, jota komissio eh, saisi aikaan lainsäädäntöehdotuksen OECDn linjoilla, joka tukisi kestävää kehitystä ja ihmisoikeuksia tärkeää, että tässä olisi sitovia lausekkeita, jotta tämä aloite todellakin toimisi nimenomaan jäljitettävyyden ja avoimuuden suhteen. Nämä tarkistukset myös tunnistavat tai tunnustavat sektorin tärkeyden Euroopassa ja hyvin monet yritykset, erityisesti PK-yritykset, tuottavat tekstiilejä Euroopassa ja niitä täytyy puolustaa näitä yrityksiä ja komission ehdotuksien on oltava sellaisia, että ne tukevat näitä yrityksiä sen sijaan, eivätkä ainakaan vaikeuta niiden tilannetta. Sosiaalinen polkumyynti täytyy estää ja perusoikeuksien toteuttaminen täytyy varmistaa. Tässä komissiossa on suuri enemmistö näiden linjauksien takana, mutta olisi mukava saada myös, kun on kyseessä on näin tärkeä mietintö, niin ihmisarvoisuuden ähm, kuin pk-yritystenkin kannalta olisi mukava saada EPP tähän mukaan. EPP on ollut huolissaan siitä, että on olemassa sellaista teollista tuotantoa, joka ei kunnioita ihmisoikeusnormeja eikä ympäristönormeja. Ja tähän tarkoitukseen tarvittaisiin sitovia lausekkeita. Me keskustelemme nyt kompromissiehdotuksesta, joka on inklusiivinen. Ja 7.3. meillä on ensimmäinen kokous, johon eri ryhmien esittelijät tulevat mukaan. Toivomme, että työ tulee olemaan yhtä hedelmällistä kuin tähänkin saakka. Kiitos. Kiitoksia Lola. Meillä on täällä Shad Karim, joka on valmistelija, lausunnon valmistelija. Hän saa seuraavaksi puheenvuoron ja sen jälkeen sitten varjoesittelijät. Jos sallitte, paljon kiitoksia hyvä puheenjohtaja siitä mahdollisuudesta, jonka olen saanut palata tänne valiokunnan eteen. Haluaisin kiittää esittelijä tästä valtavasta työstä, jota hän on selkeästikin tehnyt asian eteen. Ja haluaisin kiittää kaikkia kollegoja, kehitys- valiokunnassa tästä mahdollisuudesta tulla keskustelemaan asiasta vielä toisen kerran. Nyt tulen tänne tämän päivän Euroopan unionin lippulaivahanke lausuntoni kanssa. Se hyväksyttiin tänä aamuna valiokunnassamme ja on nyt hienoa, että näin tapahtui. Tämä on erittäin oikea-aikaista keskustelua, siellä viime viikolla Dakassa ähm, vuoden 2017 huippukokous järjestettiin. Minut kutsuttiin, en päässyt paikalle. Tuo oli foorumi, jolla sidosryhmät saatavat keskustella prioriteeteista ja tavoitteista kestävän kasvun alalla eri maiden vaatesektorilla. Tämä järjestettiin myöskin ottaen huomioon erilaiset aloitteet, jotka pyrkivät parantamaan turvallisuusnäkökohtia ja työläisten hyvinvointia. Meidän täytyy pyrkiä välttämään luonnollisesti kaikki kuolemaan johtuvat onnettomuudet, kuten myöskin työläisten riisto ja No, lapsityövoiman käyttö, mutta näiden lisäksi minulla on muutamia ajatuksia, jotka haluaisin jakaa kollegoiden kanssa tänään. Ensinnäkin olen sitä mieltä, että meidän tulee tehdä vielä enemmän. Yritykset tietävät tämän myöskin. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa siinä, että jos yritykset haluavat yhä Bangladesissa, Vietnamissa tai Kambodsjassa eh, tuottaa vaatteita, menettelyä täytyy muuttaa, me tiedämme tämän, mutta liike tietää sen myöskin. Yksityiset yritykset ovat alkaneet reagoida oman intressinsä vuoksi tilanteeseen ja pyrkivät näin myöskin houkuttelemaan kuluttajia. Yritykset pyrkivät vahvemmin puuttumaan tilanteisiin, parantamaan työturvallisuutta ja työolosuhteita niissä tehtaissa, joissa ostavat tuotteita. Katastrofeja kuitenkin sattuu edelleen ja vielä enemmän pitäisi tehdä. Tuotannon pitäisi olla uudelleen järjesteltyä kehittymissä maissa kaikkein paras tapa tehdä vaatesektorissa tuottavampi ja turvallisempi on uudelleenjärjestely niin, että yritykset toimisivat paremmin ja niin, että nämä vaaralliset tehtaat joko suljettaisiin tai pakotettaisiin parantamaan toimintaansa standardien mukaiseksi. Toisekseen korruptio pitää poistaa. Meidän täytyy sitoutua aktiivisemmin kolmansien maiden kumppaneiden kanssa siihen, että helpotamme jo olemassa olevia kansallisia ja kansainvälisiä sekä alueellisia lainsäädäntöjä toteutumaan. Meidän täytyy myöskin ottaa huomioon se tosiasia, että poliitikot voivat olla korruptuneita tietyissä tapauksissa. Korruptio on kaikkein suurimpia oikeusvaltion periaatteiden toteutumisen tiellä olevia esteitä parannusten tiellä ole viesteitä yleisesti ottaen. Tämän lisäksi myöskin sitoutumattomuus on suuri vaara. Meidän työ olla Euroopan unionin tasolla uuden lainsäädännön kanssa varovaisia. Tämä saattaa johtaa siihen, että Euroopan unionin yritykset eivät enää sitoudu toimintaan näissä kasvavissa maissa. Se vahingoittaisi näitä maita ja sen lisäksi koko alueita. Esimerkiksi Bangladeshin vaateteollisuuden Eh, ennustettu nelinkertaistuminen eh, tulevien 20 vuoden aikana. Eh, tämä alahan jo neljä miljoonaa naista työllistää nykyisinkin, ja ellei jotakin tehdä, miljoonat naiset saattavat joutua pois työpaikoista, ja tämä on erittäin vakava yhteiskunnallinen vaara. Viime viikolla Bangladesh sopi 50 miljardin vientisuunnitelmasta vuoteen 2021 mennessä Yhdysvaltoihin. Tämä on osa heidän yhteiskunnallista kehitysohjelmaansa. Olen vakuuttunut siitä, hyvät kollegat, että meidän pitäisi pyrkiä toimimaan pitkällä aikavälillä eikä vain lippulaivahankkeiden kautta. Meidän pitää myöskin rohkaista yrityksiä tekemään enemmän ja rohkaista kumppanimaitamme parantamaan lainsäädäntöä Näin liiketoiminnan voitaisiin sitouttaa kestävän kehityksen periaatteisiin. Vaate teollisuus Bangladesissa, kuten muissakin köyhissä maissa usein, on hyvin tärkeä. Se pääsee viemään Euroopan unionin ja Yhdysvaltain markkinoille tuotteitaan. Se on GSP Plus-statuksen saanut, kun sen todettiin vuonna 2021 pääsevän kehittyneen maan statuksesta. Ei 2021, vaan nyt Dakas pyritään parantamaan työolosuhteita ja turvallisuutta. Nämä ovat uudistuksia, jotka ovat pitkän aikavälin uudistuksia. Hallitukset kyllä ymmärtävät tämän. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia, että tämä kauppapoliittinen aspekti tuotiin mukaan tähän keskusteluun. Sitten meillä on varjoesittelyitä täällä. Puhukaa lyhyesti, koska meillä on vähän aikaa. Ehkäpä kaksi minuuttia per henki. Edustaja Schenfeld ensimmäiseksi EPP nimissä. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. E, omawiane... Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä mietintö on äärimmäisen tärkeä, sillä se käsittelee tärkeitä asioita todellakin. No kysymys kuuluu, kuinka me käytämme kaupan etuuksia hyödyksemme. Tässähän on elinoloja tarkoitus parantaa sekä täällä Euroopassa että myöskin muissa maissa, muilla mantereilla. Toisaalta ajatus tämän takana on varmistaa että pohdimme, mikä nyt on parasta Euroopan demokratiassa, kun ajatellaan ihmisoikeuksien kunnioittamista, mutta myöskin työntekijöiden oikeuksia vienin ja tuonnin kohdalla. Muut asiat, jotka liittyvät selkeästi työntekijän ja työnantajan välisiin suhteisiin, ovat tärkeitä. Mutta tämän lisäksi meidän tulee varmistaa, että me hoidamme tämän oikealla tavalla tilanteeseen nähden. On olemassa hyvin radikaaleja näkemyksiä myöskin kaupan osalta siinä suhteessa, että mikä täytyy välttää. Me emme saa rapauttaa kumppaniemme taloustilannetta, sillä jos nyt pidämme kannastamme tiukasti kiinni, tämä saattaa aiheuttaa haittaa jonkin maan taloustilanteeseen. En nyt tässä pyri helpottamaan omaa elämääni, vaan toisen henkilön elämää hankalammaksi, vaan täytyy löytää tasapaino niiden tavoitteiden välillä, joita me haluamme tässä saavuttaa, ja kumppaniemme mahdollisuuksien välillä. Ja tämä ei liity ainoastaan vaatetusalaan, vaan myöskin muihin samankaltaisiin aloihin. Ja nyt puheenjohtaja tiedän, että aika on rajallinen, mutta haluaisin nyt kuitenkin puhua yhdestä tarkistuksesta. Olin tavallaan hämmästynyt yhden tarkistuksen sisällöstä. Se oli mielestäni jopa loukkaava. Kyseessä on tarkistus 87. En ole varma, onko tarkistuksen esittäjä edustanut sitä maasta, mistä puhutaan, mutta tässä mainitaan Puola tässä tarkistuksessa. Tässä syytetään Puolaa työlainsäädännön rikkomisesta Puolassa ja Slovakiassa ja muissa maissa ja myöskin kansainvälisen työjärjestön sääntöjen rikkomisesta, mutta Puola nyt ei ole mikään Bangladesh. Minun ei varmastikaan tarvitse teitä vakuuttaa siitä. Puola on maa, missä edelleenkin oikeusvaltioperiaate on voimassa ja tämä koskettaa myöskin työlainsäädäntöä ja tämä on hyvin rajallinen lähestymistapa. Kaikki ilon säännöt ja määräykset täytäntöönpannan puolessa, joten haluaisin nyt ystävällisesti pyytää tarkistuksen esittäjä varmistamaan, että se raukeaa. Se todellakin täytyy raueta tässä lyhykäisyydessään se, mitä halusin sanoa. Kiitoksia jotkin. Tarkistuksen esittäjistä ovat paikalla. He varmastikin vastaavat tämän seuraavaksi edustaja Arne Liits. Kiitoksia arvon puheenjohtaja, arvoisat kollegat. Tarkistuksia on paljon ja nyt kun monet kollegamme, joiden tarkistukset menevät siihen suuntaan, että tämä menee yhä yksityiskohtaisemmaksi, haluaisin kiittää kaikista näistä tarkistuksista joita kollegat ovat myös puolueryhmät ylittävästi esittäneet. Tästä vedän sen johtopäätöksen, että peruskonsensus on olemassa ja meidän täytyy nyt pian päästä myönteisellä tavalla kompromissitarkistuksiin. Kun komissio ei vielä ole oma Flexible Initiative-aloitettaan tuonut esiin, niin meillä on vielä hiukan aikaa. Haluan ensin SD kannan tuoda esille. Me kannatamme sääntelyä ennen kaikkea sen takia, että OECDn suuntaviivoista tekstiilien suhteen 8.2. julkistetuissa linjauksissa korostetaan monien sidosryhmien mukanaolon tärkeyttä ja Euroopan tasoilla nyt pitäisi keskustella kunnianhimoisemmin ja ottaa kaikki eri tasot mukaan. Tämän lisäksi tarvitsemme myös työolosuhteiden parannusta. Ennen kaikkea niin sanottu living wages me tarvitsemme eh, tariffineuvotteluja, jotka ovat Ähm, äh, joissa ammattiliitot ovat mukana ja meidän on myös parannettava työn organisaatiota. Kiitämme myös kaikista muista aloitteista. Ja koska aika nyt on kortilla, niin puhun hyvin lyhyesti äh, tulli äh, etuuksia kestävästi tuotetuille tekstiileille. Se on tärkeä asia. Tarvitsemme puuvillan oheen vaihtoehtoisia ekologisia raaka-aineita ja tarvitsemme myös, meillä on myös huonoja työolosuhteita joissakin jäsenmaissa, siis muissa Euroopan unionin maissa, näitäkin täytyy pohtia. Tämä on nyt hyvä mahdollisuus äh, edistää SDG-tavoitteita äh, ja mm, ne on meidän kaikkien ottava äh, tähtäimeen. Kiitos. Kiitos en näe täällä edustaja Basterehea tai Zahardilia, joten seuraavaksi edustaja Sargentini. Ähm, kiitoksia puheenjohtaja. Kuulen, että kollegat puhuvat Puolasta ja viittavat tekstiin ja protestoivat, mutta, mutta ottaisin nyt Alankomaista esimerkin. Äh, viime viikolla alankomaalaiset ammattiliitot äh, osoittivat mieltään Primark-merkin työolosuhteita vastaan Alankomaissa. Jos tilanne on tällainen Länsi-Euroopassa, se osoittaa vain, eh, minkälaiset eh, olosuhteet eh, vaateteollisuudessa voivat olla muualla. Mielestäni on yhä suurempi ja suurempi tarve lainsäädännöllisiin toimiin. Arvostan työmarkkinaosapuolten yhteistyötä, kuten minun maassani ja Saksassa, mutta tämä ei toimi, jos vaateteollisuus ja kansalaisyhteiskunta – ovat tilanteessa, jossa lainsäädäntöä pyritään viivyttelemään. Olen huomannut, että uusia ajatuksia pyritään tarjoamaan Alankomaissa eri aloitteiden kautta, mutta he, siellä ei päästy yksimielisyyteen siitä, minkälaista lainsäädännön pitäisi olla. Vapaaehtoiset aloitteet ovat hienoja niin kauan mielestäni, kun ne eivät viivytä lainsäädännön syntymistä. Sillä tämähän ei ole mikään keskustelun alkupiste. Tämä keskustelu alkoi vuosikymmeniä sitten. Ja nyt on melkoisen ymmärrettävää, että meillä on reilun kaupan kahvia hyvin reiluissa ihmisarvoisissa olosuhteissa valmistettuja vaatteita. Meillä ei ole mitään uutta. Me äänestämme pian konfliktimineraaleista. Se on loppuäänestys kahden viikon päästä. Ja mitä me olemmekaan tehneet sen parissa? Me olemme käyttäneet OECDn ähm, due diligence äh, menettelyohjeita ja me olemme muokanneet ne eurooppalaisiksi lainsäädännöksi. Voimme tehdä samoin vaatesektorilla. Emme saa enää viivytellä siellä. Meillä on yrityksiä, jotka toteavat, että pärjäävät ilmankin, sillä tämän väitteen olemme kuulleet ennenkin. Ja tässä aina käytän vertausta tupakointiin. Kuinka kauan menikään saada tupakojat ulos kahviloista? Siinä meni vuosikymmeniä. Aloitteet, jotka olivat vapaaehtoisia, vain viivyttivät tuota prosessia. Siksi kollegoiden tarkistukset Aldesta, SNDstä, GUEsta ovat tervetulleita. Ja todellakin odotan mahdollisuutta edustaja Sanchezin kanssa neuvotella, jotta saisimme nyt tältä parlamentilta neuvostolle ja komissiolle vaatimuksen siitä, että meidän täytyy tuottaa se, minkä me olemme todellakin luvanneet, eli lainsäädäntöä tekstiiliteollisuuteen. Kiitos. Kiitoksia, että muistatte näitä reilusta kaupasta, eettisen kaupan aloitteista. Tässä todellakin pyritään saamaan enemmän reilun kaupan tuotteita kaupan hyllylle niin, että voidaan osoittaa, että tämä voidaan hoitaa eri tavalla. Nyt ei ole muita puheenvuoropyyntöjä, mutta sitten Euroopan komissiosta on Roberto Ridolfi paikan päällä. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Oikein hyvää iltapäivää kaikille. Me käytämme mahdollisuuden kommentoida tarkistuksia ja kerromme tilanteesta vaatetusalaa koskevan lipulaiva-aloitteen osalta ja kiinnitämme huomiota yhteistyöhön työhön. Eli tämän nyt otan esille tässä. Mietintö on hyvä ja hyvä tietyt tarkistusten myötä. Ja ne heijastelevat sitä suurta kiinnostusta, mikä parlamentilla valiokunnalla on, ja osoittavat, että tästä tulee entistä kestävämpää. Ja tämä asia on validi ei ainoastaan vaatetusalalla, vaan myöskin monilla muilla sektoreilla. Yksi on puutavarasektori, ja myöskin konfliktimineraalit, niin kuin tiedätte, komissio pitää erittäin hyvänä mietinnön elementtejä ja tarkistusten elementtejä. Nämä ovat linjassa sen ajattelutavan ja työn kanssa, jota komissio tekee, varsinkin mitä tulee kehitysyhteistyöhön, jota tässä on esitelty. Ja nyt haluan kommentoida joitakin näistä aihepiireistä. Pidämme hyvää, vahvaa viittausta, joka liittyy ihmisoikeuksiin ja työoikeuksiin ja varsinkin lasten oikeuksiin. Se, että korostetaan, että talous- ja yhteistyötavoitteet ja myöskin ympäristösosiaaliset aspektit, jotka ovat osa kestävää kehitystä. Ja komissio on myöskin äh, juuri hyväksynyt kestävän kehityksen tavoitteen liittyvän tiedonannon. Koherenssi on myöskin tärkeä asia EUn vastauksessa eh, kestävän kehityksen haasteisiin, jotka on Euroopan perussopimuksessa mukana. Ja kiinnitämme huomiota myöskin siihen, että paremmin käytetään OECDn due diligence-sääntöjä vaatetusalalle. Se on hyvä kehys eh, jäljitettävyydelle ja avoimuudelle vaatetussektorilla ja täällä myöskin kauppapääosaston kollegoja paikan päällä ja pyytäisin, että he käyttävät puheenvuoron tarpeen vaatiessa. Kuten tiedätte, me valmistelemme työasiakirjaa lähestymistapaan liittyen. Tämä on kuvaus meidän lähestymistavastamme vaatetusalaan liittyen kehitys näkökulmasta. Ja siinä tarkastellaan myöskin sitä, miten kehityspolitiikastamme tulisi koherentimpaa ja tehokkaampaa ulkoisten poliitikkojen kanssa. Tarkastelemme esimerkiksi rahoitustukea vaatetusalan maille, edistämme parhaita käytänteitä ja myöskin otamme huomiota kuluttajiin tiedottamiseen. Ja minullakin on kokemusta muoti vallankumouksesta ja tässä on suurta potentiaalia siinä, että kuluttajat tulevat tietoisiksi näistä kysymyksistä. Joskus enemmän kuin asetuksesta. Se heijastelee sitä laajaa sitoumusta eri sidosryhmien ja toimijoiden kanssa, jotka pyrkivät edistämään agendaa ja Euroopan parlamentti on merkittävä tekijä tässä kysymyksessä. Voin vakuuttaa teille, että komission jäsen Mimica ja DEFCO, pääosasto, pyrkivät rakentamaan kunnianhimoisen agendan vaatetusalan kestävälle kehitykselle. Me pyrimme saavuttamaan tämän ja me haluamme ottaa teidät mukaan prosessiin ja tietysti tänään myöskin puhumme sääntelystä se ei ole meidän toimivaltuuksissamme, mutta me olemme nyt kirjanneet ylös tämän keskustelun, joka liittyy sääntelyn tarpeeseen, ja komissio keskittyy siihen, mitä me voimme tehdä tämän hetkisillä välineillä, joita meillä on Me Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia. Onko kauppa pääosastolta joku paikalla? Evelin Saga Gondi, ilmeisesti. Sara Gondi. Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla ei hirveän paljon lisättävää ole siihen, mitä juuri sanottiin, mutta muistuttaisin vain siitä, että tuotantoketjujen vastuullinen hallinnointi myös tekstiilialalla on keskeistä kaikissa sisäisissä ja ulkoisissa politiikoissa ja kauppapääosastona me pyrimme vaikuttamaan kauppa- ja investointipolitiikkaamme siten, että se tukee kestävää kehitystä ja tosiaankin myös vaatetusalalla viime komiteistunnossa tarkastelimme eri välineitä, joita meitä tämän toteuttamiseksi on voisin vielä ehkä toistaa ja korostaa sitä, että kauppapääosasto on sitä mieltä, että sääntelyä ei voida sellaisenaan siirtää vaatetussektorille. Emme siis kannata sellaista. Ö, se, siellä on tapahtunut esimerkiksi eh, rikoksia ihmisyyttä vastaan ja kansanmurhaan viittaavia asioita, ja tämä menee hyvin paljon yli sen, mitä vaatetusteollisuudessa tai vaatetussektorilla on nähty. Meidän analyysimme on se, että meidän täytyy sopeuttaa oma lähestymistapamme tilanteen erityispiirteisiin, jotta voimme toimia mahdollisimman tehokkaasti. Vaatetus- ja tekstiilituotantoketjut ovat mutkikkaita, ja siellä on hyvin monenlaisia toimijoita, monen tyyppi tyyppisiä kauppasuhteita. Myös haasteet ovat erilaisia. Ne koskettavat ympäristökysymyksiä, yhdistymisvapautta ynnä muuta. Ja näin pitäisi siis tällainen sitoumus, lähestymistapa omaksua. Muutama viikko sitten me osallistuimme vaatetuspaneeliin yliopistossa ja me tuemme OECDn työtä due diligence eh, alalla, vaatetussektorilla ja olemme täysin sitoutuneita jatkamaan tätä työtä. Me olemme jo eh, tuoneet rahoitusta tähän työhön ja haluaisin myös ammattiliitot mukaan tähän keskusteluun ikään kuin niin, että eh, tilanne lähtisi ruohonjuuritasolta ylöspäin eikä ylhäältä alas. Olemme nähneet esimerkiksi Bangladesissa, kuinka hyvin tämä saattaa lähteä myös ruohonjuuritasolta liikkeelle, ja sitä me todellakin tuemme. Kiitos. lyhyesti. Todella arvostan tätä puheenjohtajaa kolme asiaa. Ensinnäkin ei ole trade-pääosaston tehtävä luokitella sitä, mitä on ihmisoikeusloukkaus loukkaus. että voisi sanoa, että ihmisoikeusloukkaukset konfliktimineraalisektorilla ovat pahempia kuin vaatesektorilla. Todellakaan näin ei voida sanoa. Ja sitten toiseksi tämä OECDn äh, due diligence-malli. Se oli metodi, en minä puhu seurauksista, unohdin nyt tämän kolmannen, mutta ainakin puhuin lyhyesti, pahoittelen. No viesti kävi kyllä selväksi, Lola Sanchez. Gracias. Kiitoksia haluaisin vain lopuksi vielä sanoa, että olen täysin samaa mieltä siitä, mitä Judith juuri sanoi. Ja muutoin haluan kiittää teitä tarkistuksista ja toivottaa meille hyvää jatkoa tälle työlle. Ja toistaisin vielä EPPlle, että olemme samaa mieltä heidän kanssaan siitä, että tässä ei ole kyse omien elämiemme parantamisesta toisten ihmisten elämän kustannuksella. Siitä olemme samaa mieltä ja siitä tässä mietinnössä on juuri kyse. Ei muuta. Kiitos paljon. No- kiitoksia tästä sääntelykysymyksestä. Puhutaan vielä myöhemminkin. Kiitoksia kaikille nyt tästä. Me äänestämme maaliskuussa ja teemme kompromisseja, jotta varmistamme, että äänestys sujuu hyvin. Ja kiitoksia oikein paljon kaikille. No niin, kollegat, meillä on 20 minuuttia aikaa ennen kuin yhteiskokous budjetti ja ulkoisen valiokunnan kanssa käynnistyy kohta 12. Kyse on maankäytöstä, maankäytön muutoksesta ja metsätaloudesta aiheutuvien kasvihuonekaasun päästöjen ja poistumien sisällyttäminen vuoteen 2030 ulottuviin EUn ilmasto- ja energiapolitiikan puitteisiin. Lyhenne on LULUCF. Siis se kuulostaa nimeltä, mutta se on lyhenne. Me hyväksyimme lausunnon. Huhtikuussa tämä on vielä käsillä ja me myöskin hyväksyimme tarkistuksia ETS-direktiivin uudistamiseksi. Tämä on hyvin tekninen lainsäädäntö, varsinkin se, että miten lasketaan maankäytön ja maankäytön muutoksen ja metsätalouden osuus esimerkiksi päästöjen vähentämisen se, että käytetäänkö tässä nyt hiilipäästövähennyksiä tai mitä. Mutta meillä on tässä valmistelija edustaja Marcel Leesi. Kiitoksia. Tämä on tosiaankin Luciefe eh, aika monimutkainen nimi ja lyhenne. Eli mitä tapahtuu kasvihuonepäästöjen suhteen, jotka liittyvät maankäyttöön, ja metsätalouteen on hyvin tärkeää, että tämä säädös on niin kunnianhimoinen kuin suinkin mahdollista. Ja muistutan vain siitä, että Pariisissa sovittiin siitä, että pääsisimme yli yhden ja puolen asteen tavoitteen tämän vuosisadan aikana. Esimerkiksi Tyynevaltameren ja Karibian pienet saaret ovat tässä tärkeitä, tai esimerkiksi Afrikan rannikot. Niitä siis kuivuuskaudet kaikkein eniten koettelevat ja ne toisaalta ovat itse vaikuttaneet vähiten ilmastonmuutoksen syntyyn. Meidän täytyy myös ajatella negatiivisia päästöjä. Tässä Euroopan unionilla on ollut aivan perustavanlaatuinen rooli. Me olemme tässä todellakin johtoasemassa. Me silloin Marrakeshissa näimme, että äh, Trumpin valinnan jälkeen Yhdysvallat on lakannut olemasta johtaja tässä ähm, päästöasiassa ja maan käyttö on hyvin tärkeä ala, kun ajatellaan lopullisia syntyviä päästöjä. Eli nyt me voimme asettaa hyvin korkeat tavoitteet ja meidän ehdotuksessamme, joka on osa tätä mietintöä, niin meidän, tässä nämä sektorin sisäiset tavoitteet ovat sellaiset, että meidän täytyy vahvistaa kirjanpitosääntöjä ja edistää sitä, että kosteikkojen restaurointia toteutetaan. Meidän on myös rohkaistava, edistettävä parempia hiili politiikkoja siten, että sen sijaan, että istutetaan uusia, ö, ö, uusia kasveja, olisi tärkeää säilyttää laidunmaita tai restauroida vanhoja viljelyksiä. Tärkeää on myös ihmisoikeus kannalta maan omistusolot ja alkuperäiskansojen rooli suhteessa niihin. Omassa lausunnossamme haluamme myös biodiversiteettinormit ottaa huomioon, sillä toivomme, että voisimme myös etelässä parantaa niiden miljoonien ihmisten elämää, jotka ovat riippuvaisia biodiversiteetistä ja parasta olisi näitä samoja sääntöjä noudattaa myös pohjoisessa. Odotan innolla muiden ryhmien kantaa. Tässä siis meidän kantamme. Kiitoksia. Okay, I don't know whether any... Kiitos. En tiedä, onko kukaan varjoesittelystä paikan päällä. Haluaako joku käyttää puheenvuoron? Kyllä, siellä edustaja Voko. Niin, kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia. Haluaisin kiittää esittelijää tästä DV-valiokunnan lausunnosta komission ehdotus on hyvin kunnianhimoinen. Tarkoituksena on täytäntöpanna Pariisin sopimus ja sitoumukset kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi vähintään 40 prosentilla vuoteen 90 tason nähden. Edustaja Marselesi on lausuntoluonnoksessaan jo sanonut, että tämän sääntelyn pitäisi olla mahdollisimman kunnianhimoinen. Hän on ehdottanut lukuisia menetelmiä ja olen samaa mieltä, että meidän pitäisi edistää maankäyttötoimia, jotta voitaisiin hiilinieluja edistää ja parantaa metsittämisprosessia. Me tiedämme, että maankäyttöoikeuksia täytyy kunnioittaa, täytyy rohkaista maa, maanviljelytoimia ja myöskin hiilinielutoiminta on sellaista, että sen täytyy rohkaista maanviljelytoimia EU-ssa ja kolmansissa maissa. Tässä mielessä EU-sta pitää tulla maailmanlaajuinen johtaja tutkimuksen ja investointien edistämisessä uusiin tekniikoihin maataloudessa, jotta saavutetaan hiilinielujen mahdollisimman hyvä toiminta kehittyvissä maissa ja parantaa yhteistyötä ja kumppanuutta yksityisen sektorin kanssa, varsinkin PK-yritysten kanssa tässä mielessä. Kiitos. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Täällä ei ole muita kollegoja, jotka haluaisivat käyttää puheenvuoron, joten onko täällä Klim-pääosastolta, ilmastopääosastolta joku herra Verheim? No minä en nyt ymmärrä tätä käsialaa, mutta olkaa hyvä. It's Mr. Runge Metzger. Good afternoon. Herra Runge Metzger, hyvää iltapäivää. Ihan läheltä liippasi. Tuskinpa minun tarvitsee tässä kovin pitkiä puheita pitää. Me olemme iloisia TV-valiokunnan kannasta komission ehdotukseen maankäyttö, maankäyttömuutos- ja metsätalousasiaan ja mielestämme tämä on erittäin oleellinen Euroopan energia- ja ilmastopolitiikan elementti ja sen merkitys tulee vielä kasvamaan ajan kuluessa, kun muut sektorit tulevat vähentämään päästöjä. On siis hyvin tärkeää, että saada emissioiden, emissioiden anteeksi, kirjanpito oikein. Pidämme myönteisenä niitä tarkistuksia, joita on esitetty kosteikkojen mukaan tuomiseen tämän äh, aloitteen piiriin. Jotkut jäsenmaat ovat niin jo äh, toimivatkin jo niin. Ja biodiversiteetti on myös parlamentaarikkoina meidän huolemme tai parlamentaarikkojen tavoin meidän huolemme ja olemme myös sitä mieltä, että tämä eh, sääntely tulee antamaan, asettamaan kansainvälisen tason esimerkin. Tämä tietysti koskee vain Euroopan unionia, mutta tulossa on kansainvälinen keskustelu siitä, mitä muut maat ja erityisesti kehittyvät maat tulevat tulevaisuudessa tekemään. Ja siksi onkin hyvä, että meillä on jotain todella tukevaa ja vankkaa käsissämme. Sellaista, mikä sitten todella pääsee kaikista testeistä läpi, kun näihin kansainvälisiin keskusteluihin lähdetään muutamaan ehdotuksiin. Meillä on ehkä jotain nokankoputtamista tai vaikeuksia. Ehkä nämä metsäviitearvojen käytöt, joita on 2013 vuodesta käytetty, on tie eteenpäin ja mitä tulee raportointiin, niin komission puolelta voimme tietysti tätä asiaa tutkia, mutta olemme aina tietysti huolissamme hallinnollisesta taakasta, mutta kaiken kaikkiaan olemme sitä mieltä, että komissio, tai se mitä tässä raportissa näkyy, menee samaan suuntaan kuin mekin ajattelemme ja kun pidämme asian kunnianhimoisena, niin sitten myös pystymme toteuttamaan Pariisin sopimuksen sitoumuksemmekin. Nyt kun näen teidät paremmin, niin kyllä tunnen teidät. Täällä ei ole ketään DEFCO-pääosastosta, vai onko täällä joku? Haluaako herra Rudolfi vielä käyttää puheenvuoron? I think we, we... Kiitoksia uskoakseni luonnollisesti. Me olemme ilmastopääosaston kanssa täysin samalla linjoilla. Voisin lisätä omat huomioni tähän. Mm, meidän tärkeää olla kunnianhimoisia. Me olemme ensimmäisiä mm, tätä järjestelmää kehittämässä ja nyt siitä tulee standardi. Me integroimme ilmastotoimet kaikkiin sektoreihin ja kaikkiin eh, aloihin. Tämä on erittäin tärkeää, jotta saisimme yhteydessä vuoden 2020 agendan ja Pariisin sopimuksen välillä toimimaan. Komissio tekee ponnistuksia alalla ottaen mukaan myöskin ilmastoseikkojen virtaviivastaminen politiikkaan, kuten tiedätte, me tähtäämme 20 prosenttiin kaikissa kehitysohjelmissa äm, ilmastosäännösten noudattamisen osalta, ja me olemme NDC-kumppanuudessa mukana ja eri aloitteissa, eli näissä suurissa kansainvälisissä aloitteissa, jotka nimenomaisesti tukevat kehittyviä maita, kun ne pyrkivät omia strategioitaan määrittelemään ilmastonmuutokseen. Eli me olemme kaikissa kumppanuusmaissa mukana. Pyrimme tässä STG tavoittamaan tämä ilmastoliitto 2008 nyt se on kehittymässä seuraavaan vaiheeseen. Kyseessä on todellakin se, että tässä Euroopan unioni kumppanimaidensa kanssa kehittyy rinta rinnan toisekseen metsänhuollon, biodiversiteetin ja maanviljelyn alalla. Tässä yhteydessä kollegamme keskusteli maatalouden tutkimuksesta kanssani tietysti muissa kokouksissa. Tämä liittyy sekä maankäyttöön että metsänhuoltoon. Ne ovat erittäin tärkeitä kysymyksiä, mutta ne ovat myöskin samalla linjalla energiaunionin kanssa ja energiastrategia lähestymistapamme kanssa. Nyt se alkaa tuottaa hedelmää eri tehokkuusaloitteissamme. Ja tämä liittyy myöskin äh, kaupunginjohtajien aloitteeseen. Otimme mukaan sen Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan, missä se ei ollut vielä toiminnassa. Kaikkien kumppaneiden osalta ilmastotoimet valtavirvaistuvat kaikenlaiseen julkiseen toimintaan ja investointeihin. Meillä on vähähiilisyyteen investointeja ja tässä yhteydessä pyrimme saamaan ilmastorahoituksen tehokkaalla tavalla liikkeelle. Kiitoksia. And the, uh... Paljon kiitoksia. Haluanko esittelijä vielä käyttää puheenvuoron? Ai, herra Görens vielä, onko hyvä. Merci, madame la présidente. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia esittelijälle, että hän kertoi tästä aiheesta, että komissio otti tähän kantaa, koska tämä on ongelma, joka koskettaa koko maailmaa, ilmastonmuutos. Ja kun nyt sitä tarkastellaan Euroopan kannalta. Niin tässä on ulkoinen ja sisäinen asia. Nyt minua kiinnostaa komission työskentelytapa ympäristöpääosastoa. Tässä on kuultu komissio kehityspuolta myöskin ja myöskin maatalouspuoli, niin millä tapaa nämä ovat ottaneet tähän kantaa tähän asiaan. Niin, sitten Klim-pääosasto vastaa. Kiitoksia. Minä voin parlamentin jäsenelle raportoida seuraavaa. Tämän AS äh, Kanete on tehnyt yhdessä komission jäsenen Hoganin kanssa, siis Arias Kanete ja Hogan ja he taas puolestaan tekivät yhdessä työtä meidän maatalouskollegojemme kanssa ja e, vaikutusten arvioinnit mukaan lukien. Kyllä he ovat varmasti täysin samoilla linjoilla kuin tämä ehdotus. Kiitos. Kiitos, tämä kävi selväksi. Ja koska esittelijä ei ole lisättävää, tarkistusten jättäminen määräaika on 9.3. kello 12. Äänestämme 25. huhtikuuta. Paljon kiitoksia. Kiitos, me siirrymme seuraavaan kohtaan, mutta tässä pidämme viiden minuutin tauon, koska tämä alkaa kello 17 täällä yhdessä budjetti- ja ulkoasian valiokuntien kanssa aiheena Euroopan kestävän kehityksen rahasto. Viiden minuutin tauko. Ja sitten nämä kolme valiokuntaa tapaavat tässä huoneessa. Kiitos.